Ladies and gentlemen, can I... Hyvät naiset ja herrat. Voimmekö aloittaa tämän liikenne- ja matkailuvaliokunnan kokouksen? Ja ennen kuin hyväksymme esityslista luonnoksen, minulla on surullinen ilmoitusasia. Me kuulimme juuri vähän aikaa sitten, että e, rouva Ulrika Barklund Larsson, joka oli e, Ruotsin varasuurlähettiläs ja Ruotsin puheenjohtajakauden Koreper puheenjohtaja valitettavasti menehtyi 5. marraskuuta. Hän ilmeisesti sairasti syöpää. Joten teidän luvallanne haluaisin kirjoittaa Ruotsin liikenneministerille liikennevaliokunnan puolesta osoittaa surun valittelumme Bartun Larsenin menehtymisestä ja pyydämme, että surun valittelumme välitetään myös sukulaisille ja ystäville. Jos tämä teille sopii, niin teen tämän joskus tällä viikolla. Käykö tämä hyvä? Kiitoksia. Sitten esityslistaan. Meillä on ensimmäisenä esityslista luonnoksen hyväksyminen. Teillä on esityslista luonnos edessänne. Onko kenelläkään kommentteja? Jos ei, voimmeko sitten hyväksyä sen? Kiitoksia kollegat. Sitten meillä on pöytäkirjojen hyväksyminen. Tässä on kyseessä 5. ja 6. lokakuuta kokouksen pöytäkirja. Voimmeko hyväksyä sen? Kiitoksia. Seuraavaksi esityslistalla on keskustelu komission kanssa – lentomatkustajien oikeuksien täytäntöönpanosta. Ja komissiosta paikalla on Hydman, joka on tämän aihealueen pääjohtaja. Teillä on puheenvuoro. Thank you, Mr. President. Um... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tehän tiedätte, että komissio on tehnyt paljon töitä viime aikoina lentomatkustajien oikeuksien saralla. Liikennealalla ilmailu on ollut se ala, jolla markkinoiden avautuminen on tapahtunut nopeiten 400 lentoyhtiötä liikennöi unionin rajojen molemmin puolella puolia miljoonia matkustajia matkustaa vuosittain Euroopan unionin rajojen yli ja rajojen sisäpuolella. Ja mitä tulee lentomatkustajien oikeuksiin, niin silläkin saralla ilmailu on edellä käviä ja me toivomme, että tämä vaikuttaisi myöskin muihin liikennemuotoihin. Kolmas joulukuuta otetaan käyttöön rautatiematkustien matkustajien oikeuksiin liittyvä lainsäädäntöteksti ja ihan hiljattain on päästy myöskin yhteisymmärrykseen meri- ja liikenteeseen liittyen oikeuksista Ja toivomme, että 17. joulukuuta päästään neuvostossa myöskin sopimukseen linja-auton liikenteessä matkustavien henkilöiden oikeuksista. Mitä tulee tämänhetkisiin esillä oleviin ongelmiin lentomatkustajien oikeuksien tiimoilta, niin ennen kuin puutun asioihin, niin meidän täytyy muistaa, mitä äsken sanoin näistä lentomatkustajan määristä ja liikenteen harjoittajien määristä. Valitusten määrä on kasvanut jatkuvasti. Ja Europe Direct on ottanut vastaan 553 tutkimuspyyntöä viimeisen kuukauden aikana. Mitä tulee oikeuksiin liittyvien asetusten täytäntöönpanon, niin siitähän vastaavat tietenkin kansalliset viranomaiset. Kansallisten viranomaisten on siis pantava nämä määräykset täytäntöön. Nämä viranomaiset saavat vuosittain noin 50 000 valitusta, näin ainakin viime vuonna, liittyen vuoden 2004 asetuksen 261 liittyen. Pääasiallisesti siis kansalliset viranomaiset vastaavat asiasta, mutta se ei tarkoita sitä, että komissio seisoisi tumput suorina. Komissio säännöllisesti järjestää kokouksia yhdessä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa varmistaakseen, että lainsäädäntöä pannaan täytäntöön ja erityisesti Euroopan unionin laajuisesti yhdenmukaisesti. Me olemme järjestäneet monenkeskisiä kokouksia, että myöskin kahdenkeskisiä kokouksia yksittäisten viranomaistahojen kanssa. Lisäksi olemme järjestäneet kaksi konferenssia asetukseen 261 liittyen ja uusi kokous on suunnitteilla ensi vuoden alkupuoliskolla. Sitä ennen on tarkoitus järjestää kahden viikon kuluttua tällainen yhteinen kokous kansallisten täytäntöpanon viranomaisten kanssa. Ja kohteena on asetus 11.07.2006. kautta Ja siinäkin puhutaan erityisesti vammaisten matkustajien oikeuksista. Viime maaliskuussa varapuheenjohtaja Tajani antoi teetätettäväksi tutkimuksen niistä tapauksista, jotka liittyvät matkatavaroiden kuljetukseen lentoliikennealalla ja erityisesti viime vuosien aikana. Ja tutkimustulokset osoittavat absoluuttisena lukuna, että aiheeseen on kyllä paneuduttava vakavasti. Lukuja tutkiskeltaessa, niin myöhässä olevien matkatavaroiden määrä on noin 4,6 miljoonaa. Tammikuun 2008 ja lokakuun 2008 välisenä aikana, eli noin 10 kuukauden aikana. Lisäksi tutkimme paraikaa kolmella saralla yhtäältä 261 asetuksen täytäntöönpanoon ja asetuksen 11.07 täytäntöönpanoon liittyen. Ja on muistettava, ettei näihin asetuksiin liittyen ole raportointivelvoitetta olemassa. Tästäpä syystä onkin tärkeää toteuttaa tällaisia tutkimuksia, jotta saamme selvemmän kuvauksen siitä, millä tavalla tuo järjestelmä toimii. Ja kolmas tutkimus käsittelee kansallisia sanktiojärjestelmiä, jotka oli otettava käyttöön asetuksin 1107 transponoinnissa PNR-tietoihin liittyen. Lisäksi tarkoituksena me on pian tutkituttaa myöskin tätä matkatavarakysymystä. Ja lisäksi julkisia kuulisimisia on tarkoitus toteuttaa matkustajien oikeuksiin liittyen. Ja se kattaa nämä kolme aiheeseen liittyvää asetusta, että myöskin tapahtumat, jotka liittyvät juuri matkatavaroihin. Ja me toivomme, että kaikki asianosaiset osallistuisivat vilkkaasti tähän kuulemistoimintaan ja me toivoisimme, että parlamenttikin kantaisi kortensa kekoon. 2010 vuoden alkupuoliskolla tulemme sitten kertomaan, mikä on konsultaatiokierroksen tulos. Ja tässä mainitsemassani konferenssissa nämä tulokset on tarkoitus, tarkoitus julkistaa. Mitä tulee tähän konsultointikierrokseen, että myöskin näihin tutkimuksiin, niin siltä pohjalta komissio laatii tiedonannon vuoden 2010 aikana, jossa paneudutaan yhtäältä siihen, millä tavalla nykyistä lainsäädäntöä on pantu täytäntöön juuri matkustajien oikeuksien puolella, ja toisaalta tarkoituksena on katsoa, onko mahdollisesti ryhdyttävä uusiin toimenpiteisiin, ehkäpä juuri sääntelypuolella. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. EPPn puolesta edustaja Devera. Merci à Madame Outman d'avoir accepté de faire un état des lieux de l'application. Kiitoksia edustaja Rouva tästä esityksestä liittyen lentomatkustajien oikeuksiin, samoin kuin monet muut kollegat. Minäkin olen saanut valituksia kansalaisilta liittyen siihen, että heiltä on kielletty lentokoneeseen nouseminen tai jotain joidenkin oikeuksien rikkominen sen jälkeen, kun 6101 on astunut voimaan, jossa on hyvin paljon Lentomaksujen matkustajien oikeuksien suhteen tehty, niin tilanne on kyllä parantanut lentomatkustajien suhteen, mutta valitettavasti tätä ei aina, tätä asetusta panna oikein täytäntöön. Asetus itse ei ole välttämättä tähän syypäänä, vaan joskus valtiot tai viranomaiset eivät ole pystyneet panemaan täytäntöön tätä asetusta ja sen sääntöjä oikealla tavalla ja valvomaan sen noudattamista. Joskus myöskin lentoyhtiöiden henkilökunnan tiedoissa on puutteita. Henkilökuntahan on suoraan yhteydessä matkustajiin ja usein he eivät tiedä riittävästi matkustajien oikeuksista, eivätkä he aina tiedota matkustajille menettelytavoista. Tämä on tietenkin ongelma, joka koskettaa useita lentomatkustajia. Mitä komissio nyt aikoo sitten tehdä, jotta tiedotusta lentomatkustajille parannettaisiin ja myöskin heidän kohteluaan lentokentillä parannettaisiin? Ja tämä vuoden 2004 asetus ei kata kaikkea. Kaksi esimerkkiä. Yksi ensimmäinen on sellainen, että matkustaja siirretään toiselle lennolle. Tämä ei kuulu tämän asetuksen alaisuuteen. Ja sitten on sellainen tilanne, e, jos on lento kahdella eri lentoyhtiöllä ja ensimmäinen lento on myöhästynyt, niin toinen lento ei odota sitten tätä matkustajaa, niin tästä syntyy ongelma, kuka on vastuussa. Lentomatkustajan oli myöhässä, tästähän voi syntyä hänelle haittaa, joten mikä on tilanne tällaisissa tapauksissa? Tässä meidän kysymyksemme. Kiitoksia, edustaja De Vera. Seuraava puhuja. Kiitoksia oikein paljon ja kiitokset kollega Hautmanille tästä lyhyestä tilannekatsauksesta matkustajaoikeus lainsäädäntöön liittyen. Niin, te viittasitte näihin lukuisiin valituksiin, joita on esitetty 50 000 kappaletta jotka on kansallisten tahojen kautta jätetty. Se on melkoinen määrä, melkoinen ongelma. Ja tämä ongelma liittyy moniin tasoihin. Ensinnäkin siihen, että millä tavalla näitä valituksia kerätään. Yleisellä tasolla lukuja on olemassa, mutta uskoakseni komissio ei näe nyt metsää puilta. Eli minkälaisia valituksia on jätetty. Ehkäpä olette eri mieltä, mutta kun tästä vastaavat kuitenkin kansalliset viranomaiset, niin meillä ei ole kovinkaan selkeää näkemystä tilanteesta, jotta voisimme tehdä kunnolliset päätelmät. Eli valitusten keräämisen liittyen, niin ehkäpä se voitaisiin toteuttaa, organisoida paremmin, ehkäpä keskitetysti. Ja tästä voisimme sitten oppia jotain. Ja sitten seuraavalla kysymys. Liittyvätkö, onko havaittavissa, että tietyissä maissa näitä valituksia jätettäisiin enemmän kuin muissa maissa keskimäärin? Ja sitten ongelma, joka liittyy itse lainsäädäntöön. Meille on syntynyt sellainen vaikutelma, niin kuin täällä on jo todettu, että jossain tapauksissa myöskin väärinkäytöksiä on ilmennyt, eli että force majeure-määräystä käytetään väärin. Herääkin kysymys, että pitäisiköhän näitä porsaanreikiä lähteä tukkimaan, eli pitäisikö lainsäädäntöä tiukentaa näiltä osin. Ja sitten ehkäpä viimeinen huomio tai kysymys, ja se liittyy siihen, että missäköhän vaiheessa voisimme saada kattavan katsauksen siitä, millä tavalla eri määräyksiä matkustajan oikeuspuolella on toteutettu. Eli voitaisiin tarkistella juuri sitä, mitä ei vielä Euroopan unionin tasolla käsitellä. Viittasitte jo esimerkiksi näihin matkatavaroihin, mutta ehkäpä löytyy muitakin aloja, joista pitäisi keskustella ensi vuoden aikana. Eli mitkä ovat ne osa-alat, jotka pitäisi huomioida keskusteluissa? Kiitoksia. Thank you, Mr. Alcadray. Siis Hannes Plashard for the... Kiitoksia, herra Alcadray ja edustaja Hannes Plashard Alderyhmästä. Um... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. En kerro teille mitään uutta, koska olette kuulleet jo kollegamme sanovan, mistä on kyse. Valituksia esitetään päivä päivältä. Se ei tarkoita välttämättä mitään pahaa, mutta minä olen havainnut, että kyllä useimmissa tapauksissa valitukset ovat oikeutettuja. Ongelmat liittyvät lähinnä juuri tiedottamiseen ja ongelma juontaa juurensa näihin määritelmiin, miten niitä tulkita. Olemme saaneet komissiolta jonkinlaisen kuvauksen näistä määritelmistä, mutta mikäli ymmärsin komission oikein, niin se ei ole kuitenkaan vaikuttanut valitusten määrän valitusten määrään. Ja nyt herääkin kysymys siitä, että mitä jatkossa tullaan tekemään – Eli vuonna 2010 tulee jonkinlainen tiedonanto ja siltä pohjalta jotain ehdotuksia korjaavaksi lainsäädännöksi. Siitä tulee tietenkin melkoinen prosessi ja tietenkään me emme voi lähteä nyt ihan soitellen sotaan, mutta komissio ei ole kertonut meille mitään uutta. Mehän tiedämme, että ongelmat juontavat juurensa näistä määritelmästä, joten komission pitäisi kyllä toimia vähän ponnekkaammin eikä jäädä odottelemaan jotain tutkimusten tuloksia. Eihän tilanne saa olla sellainen, että me aina ajaudumme näihin ongelmiin. Me tiedämme, että esimerkiksi monet ryhmät, matkustajaryhmät eivät saa korvauksia, vaikka olisivat oikeutettuna tähän, eli meidän tulisi kylläkin panostaa juuri tähän tiedottamispuoleen. Kiitoksia. Thank you. Mrs. Kiitoksia. Edustaja Lichtenberger vihreästä ryhmästä. Yeah, um, niin, sydämelliset kiitokset. Kiitoksia myöskin tästä äh, esityksestä. Mm, se oli todella tarpeen koska olen huomannut, että matkustajien oikeudet eivät ole parantuneet siinä määrin kuin olisi tarpeen. Itse kun olen matkustanut, niin viime kaudella 17 kertaa mat- matkatavarani oli myöhässä ja ennätys oli kolme kuukautta myöhästymistä. Tämä on vain ihan pieni esimerkki siitä. Olen useasti ollut siellä tiskillä, olen huomannut, että useat ihmiset valittavat sitä, että mm, byrokratia, joka syntyy matkustajien oikeuksien joka liittyy matkustajien oikeuksien penäämiseen, niin on niin suurta ja hankalaa, että usein ei kannata valituksia ollenkaan esittää. Tämä koskettaa erityisesti mm, pyörätuolien mukaanottoa, kun on kyse liikuntarajoitteisesta matkustajista ja saan todellakin laatikoittain kirjeitä tähän aiheeseen liittyen. Kun sitten sanoin, että voidaanko tätä asiaa mm, ryhtyä selvittämään, niin sitten mm, nämä matkustajat sanovat, että ei, koska muuten nämä lentoyhtiöt eivät ota minua enää ollenkaan mukaan. Eli näyttää olevan tällaisia matkustajien mustia listoja lentoyhtiöillä. Näitäkin pitäisi ehkä tarkastella. Minä olen kuitenkin saanut tietoa matkustajilta, joka todella viittaa tämän tyyppiseen käytäntöön. Ihan muodollisesti minua kiinnostaisi, miten käsittelette sitä, että nyt kun jos kielletään koneeseen pääsy mm, tai puutteet, joista matkustajat valittavat. Miten käsittelette sitä, että valitusten määrähän ei kuvasta itse tällaisten välikohtausten ja tapahtumien määrää, koska useat ihmiset eivät jaksa ryhtyä tällaiseen byrokraattiseen sotaan, koska he matkustavat jatkuvasti. Ottakaa tämä mukaan tutkimukseen, koska olen usein kuullut ihmisiltä, että ei kannata ollenkaan valittaa, en minä jaksa jonottaa tällaisen korvauksen perässä, koska se on niin suuri äm, työ, että siihen menee enemmän työaikaa kuin mitä ehkä lopuksi saan korvauksia. Miten aiotaan sitten käsitellä sitä, että jäsenvaltiot huonosti täytäntöönpanevat asetusta, jos ei ole riippumattomia riitojen ratkaisuelimiä, miten taataan, että ne todella ovat riippumattomia ja miten voidaan vaatia matkustajaoikeuksien noudattamista, jos joissain jäsenvaltioissa ja joidenkin lentoyhtiöiden kohdalla se ei laisinkaan toimi. Joten minä näen tässä valtaisia ongelmia mitä tulee täytäntöönpanoon, koska tästähän tulee aivan tästä laista kuollut, kir- kuollut kirjain, jos sitä jatkuvasti rikotaan eikä Euroopan unioni tee asialle mitään. Viimeinen kysymys, tärkeä asia matkustajaoikeuksien yhteydessä on myös äh, hintojen merkintä. Internetissä tämä ei ole kunnossa. Äh, useat lentoyhtiöt vieläkin sanovat, että 1999 maksaa äh, lento Lontooseen ja sitten kun kaikki verot ja muut lasketaan siihen, niin se maksaa yli 100 euroa. Tätä on vaadittava, että hinnat ilmoitetaan lopullisina hintoina. Minulla on se vaikutelma, että viime aikoina lentoyhtiöt yhä useammin pitävät matkustajaa mm, todellakin virheenä liikennöinnissä, ongelmatapauksena liikennöinnissä, eikä tätä nyt voida hyväksyä. Thank you, Mrs. Foster, for the... Kiitoksia. Edustaja Foster ECR-ryhmästä. E Chairman, um, first... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun kiittäisin komissiota, mutta nyt kun komissio haluaa päivittää asetukseen 2004 liittyen tarjolla olevaa tietoa, niin täällä ei kyllä nämä kommentit perustu kovinkaan laajaan tilastopohjaan. No onhan täällä sanottu, että 553 tutkimusta on toteutettu. No mikä on tutkimus ja mikä on valitus? Ja sitten 50 000 valitusta. Vai ovatko nämä valituksia vai tutkimuspyyntöjä? Niin, komissiolla on selvästikin ongelmia saada infoa. Sama tilanne kuin viime, vu- viime vuosien aikana. Me tiedämme, että jäsenvaltiot, tietyt jäsenvaltiot keräävät tietoja hyvin, mutta ei tästä ole mitään hyötyä. Me tarvitsemme jäseninä tietoa siitä, että mistä oikein puhutaan. Asetus oli mainio vuonna 2004. Ja on tietenkin ihan selvää, mitä vaatimuksia on esitetty lentoyhtiöille ja muille ja mitä oikeuksia ja matkustajilla on. Sitä huolimatta täytyy sanoa, että jo ennen lainsäädännön voimaan astumista erät lentoyhtiöt toimivat mallikkaasti ja heillä oli tyytyväisiä asiakkaita, mutta me tiedämme, että tätä tekstiä jouduttiin laatimaan, koska toiset lentoyhtiöt toimivat aivan taas kuin puskassa, joten tästäpä syystä asetus oli saatava käyttöön. Siis yhtäältä meillä on ollut liian vähän infoa käytettävissä. Komission puolelta se on yksi ongelma. Mutta lisäksi todettakoon, että meillä on kuitenkin asetus, jota ei ole tulkittu oikealla tavalla. Sitä ei ole pantu kunnolla täytäntöön tiedämme, että osittain se toimii, mutta toisaalta on taas lentoyhtiöitä, jotka eivät toimi hyvin ja tällaisiin mustiin lampaisiin meidän täytyy paneutua. He kohtelevat asiakkaitaan kaltoin. Se on ensimmäinen huomio. Eli tässä ei nyt pitäisi ryhtyä ampumaan tai tekemään kärpäsestä härkäsiä, mutta minä tiedän, että meidän täytyy löytää rakentavampi lähestymistapa. Ja lopuksi toteaisin sen verran, herra puheenjohtaja, että kollega Lichtenberg viittasi erään tärkeän asian, nimittäin hinnoitteluun. Monilla lentoyhtiöillä on mainiot nettisivut ja tiedätte, että lento maksaa tämän verran. Mutta me tiedämme, että löytyy myöskin sellaisia lentoyhtiöitä, että lennon hinta käy ilmi vasta pitkän pitkän varausprosessin päätteeksi, joten tässä on kaikista muusta kyse kuin yhtenäisestä ratkaisumallista, joten selki, selvennystä tarvitaan. Ja tästäpä syystä ehdottaisinkin, että komissio palaa tänne valiokuntaan, kunhan se on kerännyt todellakin seikkaperäistä tietoa siitä, että mikä tilanne todella on ennen kuin lähdemme setvimään sitä, että tarvitaanko uutta mietintöä tai tiedonantoa tai asetustekstiä jossain joskus tuonempana.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 50 miljoonaan ihmisen, ihmisen, vammaiseen ihmiseen Euroopan unionissa. Heidän oikeutensa mm, asetuksen mukaan taataan. Näin ainakin asetuksessa sanotaan. Kuten olemme tähän mennessä kuulleet, meillä on useita ongelmia. Vammaisia syrjitään ja heitä ei kohdella oikeudenmukaisesti, kun he matkustavat. Ensimmäinen kysymykseni kuuluu, mitä komissio aikoo tehdä, jotta tällainen vammaisten syrjiminen loppuisi niin, että heidän oikeutensa taattaisiin ja heitä kohdeltaisiin samanarvoisesti kuin muita matkustajia. Mielestäni ehkä tärkein tai suurin ongelma on asetuksen tulkinta sitä on tulkittu hyvin eri tavoin. Yksi jäsenistä mainitsi jo pyörätuolit. Pyörätuoli ei ole matkatavaraa, mutta tämä on tulkintakysymys. Jotkut lentoyhtiöt pitävät pyörätuolia matkatavarana. Ja on tapahtunut sitäkin, että henkilö, joka tarvitsee pyörätuolia, hänen piti olla ilman sitä kokonaisen päivän ajan. Asetus sanoo myös, että joistain syistä vammaisilta matkustajilta voidaan kieltää pääsy lentokoneeseen tietyssä tapauksessa. Espanjalainen lentoyhtiö kuudelta kuurolta matkustajalta kielsi pääsyn lennolle. Tässä ilmeisesti on tulkittu taas asetusta, joten miten komissio aikoo varmistaa, että asetusta tulkitaan oikein? Minä myös uskon, että ennen kuin sovitaan uudesta asetuksesta, vammaisjärjestöjä pitäisi kuulla. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kosa. Kiitoksia, herra Kosa varapuheenjohtaja Rike. Si, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset komissiolle äh, uusista äh, tuulista ja äh, asetusuutoksista Näyttää olla näyttää siltä, että tilannearvio on aika hankala laatia. Haluaisin kuitenkin kysyä Onko meillä jonkunlainen käsitys siitä, miten paljon valituksia on esitetty? Nimenomaan sellaisissa tapauksissa, joissa matkustajat äh, eivät ole päässeet koneeseen suhteessa äh, luvattuihin paikkoihin ja entä minkälaisia äh, oikeudellisia seuraamuksia näistä on, on, on seurannut? Ja vielä kolmanneksi kysyisin, minkälaisia mahdollisuuksia Euroopan komissiolla on vaikuttaa siihen, että määräyksiä, asetuksen määräyksiä todellakin käytännössä myös toteutettaisiin. Koska lopulta, vaikka valituksia ja vetomuksia olisi kuinka paljon, ne eivät millään tavoin kuitenkaan pakota liikennöitsijöitä noudattamaan asetuksen määräyksiä. Tiedämme, että on erilaisia riitatapauksia, jotkut asiat jäävät käsittelemättä, näistä on vaikea saada tietoa. Ja, ja näyttääkin siltä, että olemme pikemminkin teorian tasolla kuin ratkomassa käytännön ongelmia. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich schließe an. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kollega Rikeen kanssa. Tärkeää on, että kun määritellään matkustajan oikeuksia asetus- ja muiden lainsäädäntötekstien ulkopuolella, niin sitä työtä tulisi jatkaa ja pitäisi varmistaa, että matkustajat tietävät oikeuksista. Meillä on monia mahdollisuuksia toimia. Me tiedämme, että lainsäädäntötekstiä on olemassa, mutta harvoin matkustavat henkilöt eivät osaa sitten käyttää oikeuksiaan. Joten ehkäpä meidän tulisi pohtia sitä, että nämä oikeu- näistä oikeuksista tiedotettaisiin paremmin ja lisäksi muistettaisiin myöskin se, että kansalaisille tulisi ilmoittaa, millä tavalla he voivat perätä oikeuksiaan. Tietääkseni suoja tahot voivat auttaa kansalaisia tässä työssä. Tiedän, että lentoyhtiöitä vastaan on vaikea lähteä toimimaan, koska me tiedämme minkälaisia kustannuksia tällaisesta taistelusta saattaa syntyä yksittäiselle matkustajalle, joten olisi hyvä, jos matkustajille tarjottaisiin jonkinlaisia mahdollisuuksia käyttää oikeuksiaan. Tietenkin tämä kuuluu kansallistason toimintaan, mutta tämä asia pitäisi kuitenkin keskustelussa ottaa huomioon. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Can I... Kiitoksia, edustaja Renner. Koska puhujalistalla ei ole ketään muuta, niin haluaisin sanoa komission edustajalle, että kiitän hänen esityksestään. Ja heti aluksi haluaisin sanoa, että se mitä minä en halua tapahtuvan on se, että tämä parlamentti vaatii asetuksia, jotka tekevät lentomatkustamisesta turvattomampaa kuin mitä se on tänään. Ja mehän tiedämme kaikki, että lentomatkustaminen on hyvin turvallinen julkisen liikenteen muoto. En halua, että lentokapteenit joutuvat päättämään, pitäisikö heidän lentää vai maksaa korvauksia. Meidän on löydettävä oikea tasapaino kaikessa, mitä teemme liittyen tähän asetukseen 261 mutta joka kerta nousee esiin se, että tiedotus matkustajille katkelee ja on puutteellista, kun on kyse matkustajien oikeuksista, mitä tulee esimerkiksi lennon peruuttamiseen. Ja on myös lento yhtiöiden henkilökunnalla tiedon mitä tulee heidän velvollisuuksiinsa, jotka syntyvät asetuksesta. En tiedä, johtuuko se lentoyhtiöistä vai, vai e EU-sta, että emme ole varmistaneet, että henkilöt siellä ovat riittävästi koulutettuja. Sitä, se ei minua kiinnosta. Minä haluan, että asia selvitetään niin, että lentokenttähenkilökunta tietää, mitä asetuksessa sanotaan, mitkä heidän velvollisuutensa ovat. Tiedän, että suurimman osaksi aikaa suurimman osan ajasta lentokenttähenkilökunta edes tiedä, ovatko lennot myöhässä vai eivät, ja matkustajat kertovat eh, heille sen. Eh, edustaja Foster ja minä koimme tämän viime viikolla Manchesterissa, näin asia vain on. No, toinen asia, jota on tarkasteltava, on, ovat myöhästymiset. Ja edustaja Hennis Fleshard sanoi muistaakseni, että se mitä tarvitsemme on, että meidän täytyy katsoa, mitkä valitukset ovat eh, yleisimpiä. Onko kyse myöhästymisistä vai peruutuksista? Minä oletan, että ennemminkin myöhästymisestä, koska myöhästymiseen liittyy aina se kuppikahvia tai ruoka, joka tarjotaan ja niin poispäin. Joten olisi hyvä, jos meillä olisi sektoreittain tilastotiedot, ei vain onko kyse myöhästymisistä, lykkäyksistä, peruutuksista, lykkäyksistä niin poispäin, ja, vaan myös siitä, mitkä lentoyhtiöt ovat syypäinä yleensä. Onko kyse halpalentoyhtiöistä, kuten oletamme, eihän siitä ole välttämättä kyse. Alueelliset lentoyhtiöt, reittilennot, charterlennot. Kun meillä on tällaista tietoa, voimme mennä eteenpäin ja katsoa, mitkä syyt ovat tällaisiin ongelmiin huomasin myös, että uudelleen reititys on suuri ongelma. Lentoyhtiöt uudelleen reitittävät ainoastaan äm, omille äh, lennoilleen. Joten sitten tarkoittaa, että joku istuu viisi tuntia lentokentältä odottamassa saman lentoyhtiön seuraavaa lentoa sen sijaan, että pääsisi tunnin kuluttua lähtevälle lennolle jollain eri lentoyhtiöllä. Tämä on hyvin tyypillistä esimerkiksi SN Brusselsille, halusin tämä vain komissiolle sanoa. Siis uudelleen reititys ei tarkoita sitä, että uudelleen reititään saman lentoyhtiön lennolle, vaan seuraavalle mahdolliselle lennolle. Ja sitten vielä kaksi tai kolme asiaa. Hinta on mainittu täällä. Ja ne ongelmat, joita meillä vielä on sen suhteen, että esimerkiksi mainostetaan sitä, että äh, Dubliniin voi lentää yhdellä eurolla. Enkä minä usko, että kukaan on koskaan lentänyt Dubliniin yhdellä eurolla. Joten tätä on tarkasteltava. Toinen äh, asia liittyy vakuutuksiin ja erityisesti siihen ongelmaan, joka äh, syntyy ikäihmisten ryhmistä. Ikäihmisillä on ongelmia saada matkavakuutuksia, jotka eivät ole liian kalliita esimerkiksi lomamatkoilleen ja niin poispäin. Minä olen täällä parlamentissa 20 vuotta ja olen suurimman osan ajan vaatinut uutta pakettimatkaa direktiiviä liittyen tähän asetukseen 261, että se ei tapahdu koskaan ja usein ihmiset eivät vain pysty maksamaan matkavakuutuksia. Ja sitten se, mitä herra Kosa ja muut sanovat liittyen vammaisiin. Nyt on vuosi 2009, melkein vuosi 2010. Eikö ole aivan järkyttävää, että ihmisiltä vieläkin kielletään oikeus lentomatkustamiseen tai ylipäätänsä matkustamiseen vammaisuuden perusteella? Tämä kuuluu viktoriaaniselle aikakaudella. Ei, tätä, tällaista pitäisi sallia vuonna 2010. Ja minä olen kuullut tapauksista, jossa on ihmisiä, jotka tarvitsevat happea ihmiset heille sanotaan, että kyllä te voitte saada lisähappea lentokoneessa, mutta teidän on käyttävä meidän happea, me pyydämme siitä rahaa. Joten meidän on uudelleen tarkasteltava 261-asetusta. Meidän on suljettava porsaanreijät, myös force majeure. Joissain tapauksissa tuomioistuin on auttanut meitä siitä, koska... Äh, se päätti, että kun lentokoneesta irtoaa siipi, niin se ei ole force majeure. Kyllä me monet meistä sen tiesivät ennenkin. Mutta tärkeää on myös korostaa sitä, mitä edustaja Foster korosti. Nimittäin, että me emme tässä nyt halua... Ähm, syytellä äh, hyviä lentoyhtiöitä, vaan huonoja lentoyhtiöitä. Ja sitä varten me tarvitsemme tilastotietoa, lukuja, jotta voimme viedä eteenpäin tätä asetusta. Nyt on teidän vastuullanne, hyvä komissio, että te annatte meille äh, näitä tilastotietoja ja lukuja. Ja ehkä teillä on muutamia ajatuksia äh, siitä, mitä tehdä, mutta antakaa meidän tehdä lainsäädäntötyö. Me olemme siinä varsin hyviä, mutta emme voi tehdä sitä, jos ette anna meille tilastotietoa. Pitääkö meidän puuttua asiaan jäsenvaltioiden tasolla? Pitääkö meidän puuttua tiettyjen lentoyhtiöiden toimintaan? Mitä meidän pitää tehdä? Teidän on annettava meille panokset. Ja sitten me kyllä tulitamme. Hyvä. Edustaja Hubner, haluat, äh, eh, Rova Hubner komissiosta, haluatteko te vastata? Yes, Mr. President, I will try to respond. Kyllä, minäpäs yritän vastata näihin esitettyihin kommentteihin. Alkuun todettakoon, että pitää paikkansa. Tietoa ei ole vielä hirveästi käytettävissä ja tästäpä syystä olemme laatimassa – sopimuksia tiedotuskampanjointiin liittyen. Ja tätä toteutettaisiin juuri lentokentille ja tietoa annettaisiin lentoyhtiöille ja matkustajille ja tätä kautta toivottavasti tilanne paranee. Entä sitten ne osa-alueet, jotka kuuluvat asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, yhteydet ja muut asiat. Nämä ovat kysymyksiä, joita tullaan käsittelemään tulevissa konsultaatiokeskusteluissa. Näistä asioista siis tullaan keskustelemaan ja näiden keskustelujen ja tutkimusten pohjalta voidaan sitten sanoa, onko asetuksia muutettava. Kuten sanottu, se, että asetus ei velvoita raportointiin, niin on tärkeä tieto, sillä keskeisin ongelma liittyy juuri tähän, että koska tätä tiedotusvelvollisuutta ei ole, niin tietoja on aika hankala kerätä. Ja tehän tiedätte, mikä on meidän viimeisin ehdotus siihen liittyy tämä raportointivelvollisuus. Me olemme siis oppineet virheistämme. Ja kollega Katori kysyi siitä, että minkälaisia valituksia on esitetty. Eniten valituksia on jätetty EDCClle liittyvät juuri lentojen peruuntumisiin Noin 34,6 prosenttia kaikista valituksista liittyvät näihin peruutuksiin. Mitä tulee myöhästymisiin, niin heti kakkosena 32,4 prosenttia ja sitten koneeseen pääsyn epääminen reilut 9 prosenttia ja mitä tulee matkatavaroihin, niin niiden osuus on hyvin pieni. 5,4 prosenttia matkatavarosta häviää, 1,8 prosenttia vioittuu ja myöhässä tulee noin reilu prosentin verran matkatavaroista. Tuomioistuin tulee omalta osaltaan tarkentamaan asetuksen määritelmäkysymyksiä. On olemassa jo päätöksiä, jotka liittyvät näihin force majeure-kysymyksiin ja peruutuksiin. Mainitsen nämä, koska on olemassa nämä niin sanotut tekniset myöhästymiset, niin kuin kollega Lichtenberger totesi. Tuomioistuin on ilmoittanut, että kyse ei ole force majeure-tilanteesta ja tästäpä syystä asetuksen määräyksiä tulisi noudattaa. Ja mitä tulee täytäntöönpanoon, niin toistettakoon, että kansallisia täytäntöönpanon viranomaisia on olemassa, jotka siis ensikädessä vastaavat tästä toiminnasta. Jäsenvaltiot vastaavat siitä, että kansalliset viranomaiset toimivat määräysten mukaisesti. Ensivaiheessa on mahdollista antaa sanktioita ja tiedettäköön, että lähes kaikissa jäsenvaltioissa on jo tällaista sanktiomahdollisuutta käytetty. Ja toinen vaihe on se, että jos havaitsemme, että kansalliset viranomaiset eivät toimi, niin siinä tapauksessa komissio voi ryhtyä rikkomusmenettelyyn jäsenvaltiota vastaan, mutta se taas edellyttää, että on olemassa selkeitä osoitusta siitä, ettei viranomaiset toimi määräysten mukaisesti. Mitä tulee sitten hinnoittelun avoimuuteen ja selkeyteen, niin kuin kollega Foster ja Lichtenberger täällä totesivat, niin tähän on puututtu vuoden 2008 asetuksella. Se astui voimaan vuosi sitten, eli todennäköisesti tilanne paranee mutta on olemassa vielä kysymyksiä, jotka jäävät kyseisen asetuksen ulkopu- soveltamisalan ulkopuolelle, eli esimerkiksi matkatavaroiden häviämisestä tarjottavat korvaukset ja niin poispäin. Eli tähänkin liittyen tarkoituksena on ryhtyä selvittelemään asioita. Entäs muuta niin? Tilastotietoa. Niin kuin totesin, Tutkimustyötä tehdään laajalla rintamalla. Mainitseminen lisäksi on olemassa vielä kaksi EASAN tutkimusta, jotka ovat paraikaa käynnissä ja niin kuten sanoin, niin myöhemmässä vaiheessa olen valmis kertomaan teille enemmän, kunhan nämä tutkimukset on toteutettu. Täytäntöönpano ei tietenkään ole täydellistä, mutta me olemme tehneet hartiavoimin töitä tilanteen korjaamiseksi. Ja muistatte varmaankin, että olemme täällä käyneet kertomassa teille aikaisemmin, että olemme tehneet tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta me löytäisimme yhtenäiset valitusmenettelyt. Se helpottaisi elämämme huomattavassa määrin ja olemme tutkineet myöskin sitä, että olisikohan mahdollista myöskin harmonisoida valitusten jättämismenettelyä. Me tiedämme, että kaikki matkustajat eivät ole tyytyväisiä tilanteeseen. Lentoyhtiöt taas valittavat, että tässä nyt ollaan liian tiukkoja, joten ehkäpä kaikessa on oma totuutensa. Komissio tekee kaikkensa resurssiensa puitteissa ja olemme kyllä aika aktiivisesti toimineet tilanteen parantamiseksi ja niin kuin alustuksessani totesin, niin me tulemme esittämään ensi vuoden puolella tiedonannon, joka perustuu kaikkiin keräämiin tietoihin, näihin konsultaatioihin, kuulemistilaisuuksiin, keskusteluihin ja niin poispäin. Ja siltä pohjalta voidaan sanoa, että onko lainsäädäntötekstiä korjattava tai laadittava aivan uutta lainsäädäntöä? Kiitoksia. Siis, mä Kiitoksia, herra Hutman. Ilmeisesti jotkut jäsenet haluavat vielä puheenvuoron, mutta minun täytyy olla tiukkana. Jos haluatte vielä puheenvuoron, niin ihan lyhyesti. Ensin Hennis Plescher, sitten Foster, sitten Lichtenberger. Minä arvasin, että tässä käy näin. Kaikilla kunnioituksella te ette kuulleet näitä edellisiä kysymyksiä. Edustaja Hennis Pleschert. the commission has been very... Niin, kiitoksia. Tiedän, että komissio on ollut aika aktiivinen tällä saralla. Se on hyvä asia, mutta on yllättävää, että niin täällä viittasitte näihin oikeustapauksiin. Olen niissä tietoinen, mutta eikö tämä ole hoikkeuden, heikkouden merkki, että me laadimme lainsäädäntötekstiä, jonka täytäntöpanosta vastaa sitten tuomioistuimen. Eikä meidän pitäisi tehdä vedenpitävää lainsäädäntötekstiä, joten meidän ei tulisi jättää asioiden setvimistä tuomioistuimille, vaan meidän pitäisi saada tekstistämme sellaista, joka toimii. Voin vastata tähän siltä ajalta, koska ainoa tapa, jolla me koskaan olisin saaneet mitään oikeuksia läpi, oli vesittää alkuperäistä. Tämä oli se ongelma. Monet meistä ottivat esiin sen, että meillä on porsaanreikiä siellä ennen kuin edes äänestimme koko jutusta, mutta olette oikeassa, edustaja Foster puheenjohtaja, olisi hyödyllistä, kun komissio palaa tänne valiokuntaan keskustelemaan mistään tällaisesta asiasta, mistään aiheesta, että olisi tällainen briefausasiakirja, jonka me kaikki saisimme ennen kokousta, jossa on yksityiskohdat ja ne tiedot, joita haluamme. Toinen asia liittyen siihen tietoon, jonka te otitte esille puheenjohtaja. Mitä tulee lentonne uudelleenreitittämiseen ja lentoyhtiöt sanovat, että ette voi mennä seuraavalle lennolle, koska se ei ole meidän lentomme tai meillä ei ole sopimusta sen kanssa. Minä äh, ehdottaisin, että kaikki painostavat tätä, äh, koska jos painostaa riittävästi, niin kyllä sitten saa paikan sieltä toiselta lennolta, jos äh, siellä vain paikka on. Mutta tätä ei ole tässä, kun me sovimme tästä vuonna 2003. Minä olen tietoinen siitä, mutta valitettavasti Brussels Airlines ei ole tietoinen siitä. Edustaja Lichtenberger. Minulla on yksi kysymys. Äh, riittää kyllä tehdä vain tiedonanto, jos me näemme, että meillä ei ole mahdollisuutta saada tietoja, että meidän on tehtävä tutkimuksia asioista, jotka normaalisti jäsenvaltioiden pitäisi muuten vain ilmoittaa komissiolle. Minusta tämä on riittävä liian vähän. Ilmailua pidetään yleensä sellaisena alana, jossa Euroopan unioni on harjoittanut aktiivisimmin politiikkaansa. Jos tämä nyt kaikki menee matkustajien selkänahasta, niin silloin Euroopan unionin imago kokonaisuudessaan kyllä kärsii. Tämä on muistettava, joten en minun mielestäni tarvita muuta kuin ihan yksinkertainen tiedonanto. Said. Kiitoksia. Er, Kiitoksia. Olen yllättynyt, että komissio epäröi korjatun tekstin ehdottamista. Se on yllättävää. Eihän tilanne ole muuttunut miksikään. Pari vuotta sitten tilanne oli ihan sama, kun analysoitiin lainsäädännön soveltamista. Ja silloinkin sanottiin, että no me ensin teemme sitä ja tätä ja sitten katsotaan, mitä analysoinnista syntyy. No, tämä nyt on vain toistoa. Me tiedämme, mitkä ongelmat ovat, jatkettakoon keskustelua niistä ja tukittakoon porsaareijat, ja korostaisin vielä sitä, että meidän on tehtävä jotain, että saamme jonkinlaista tilastotietoja, että niistä tulkitaan oikein. Ilmoititte muutamia lukuja, kiitokset niistä mutta kyse on niistä valituksista, jo on jätetty suoraan komissiolle. Näin minä tulkitsin tilanteen, mutta nämä 50 000 kansallisella tasolla jätettyä valitusta, niistä ei ole mitään hajua, mihin ne liittyvät. Eli korostaisin vielä sitä, että tähän paneuduttaisiin. Kiitoksia. Mr. Grosch. Herra Grosch. Ähm, danke, Vorsitzende, ganz kurz. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti Minäkin lähden siitä, että me tietenkin voimme tarvita tutkimuksia ja muuta, mutta meillä pitää olla riittävästi faktatietoa, että saisimme konkreettisen ehdotuksen komissiolta. Ei se sitä estä, että asia vielä tutkittaisiin, mutta kyllä meillä mielestäni on riittävästi tietoja, jotta voidaan tehdä konkreettinen ehdotus. On sanottu, että tämä on tärkeä aihe ihan yleisesti, matkustajien oikeudet, ja tämä parlamentti on Euroopan kansalaisille tässä eh, tehnyt tärkeitä määräyksiä, eikä tätä pitäisi nyt vesittää mm, tutkimuksilla tai huonoilla täytäntöönpanosäännöksillä. Mrs. Hutman. Kiitoksia. Edustaja Hutman, eh, komission edustaja Hutman, varmaan huomannette, että jäsenet eivät ole kovin tyytyväisiä tämänhetkiseen asentukseen. Yritän muotoilla tämän diplomaattisesti ja vaikuttaa siltä, että he haluavat vähän enemmän toimintaa. Mutta liittyen siihen, mitä edustaja Kosa sanoi, niin meidän kyllä täytyy vielä käsitellä tätä vammaisiin liittyvää kysymystä, joten annan teille vielä puheenvuoron. Yes, thank you, Mr. President. Um, I mean, on... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Mitä tulee vaikeuksiin? Tuomioistuinhan tulkitsee yhteisölainsäädäntöä. Ja mehän tiedämme, että kun neuvoteltiin lainsäädäntöä, niin on olemassa tällaisia rakentavia erimielisyyksiä ja keskustelut näistä, keskustelu, näistä aiheista olivat erittäin hankalia. Ja me emme voi olla varmoja siitä, että jatkokeskustelut johtaisivat tekstin paranemiseen. Jos lainsäätäjä ei ole vetämässä köyttä samasta päästä, niin ei tilanne muutu miksikään. Ja tuomioistuin on tehnyt hyvää työtä selkiyttämisrintamalla ja minun mielestäni tämän pitäisi riittää kyllä parlamentille. Ja sitten siihen, että riittääkö tällainen tiedonanto. No, minä sanoin, että tiedonannossa esitetään lainsäädännöllisiä ehdotuksia, mutta tehän tiedätte, että Tarkoituksena on parantaa juuri lainsäädäntöä ja se taas edellyttää saada kunnollista tietoa ja katsoa, minkälaista vaikutusta ehdotuksillamme on ollut. Ja minä jo kerroin siitä, että miksi meillä on tietoon liittyviä ongelmia. Tämä on asetukseen liittyvä ongelma, mutta toisaalta me tiedämme, että kun neuvoteltiin meriliikenteestä ja bussiliikenteestä, niin meillä oli ongelmia työryhmätasolla saada jäsenvaltiot vakuuttuneiksi siitä, että raportoinnin pitää toimia kunnolla, koska sitä pidettiin jäsenvaltiotasolla hyvin raskaana taakkana. Mutta ehkäpä tämän tyyppisiä muutoksia voitaisiin tehdä sitten tekstiin, joka liittyy taas lentomatkustajien oikeuksiin. And for the second time, <laughs> Mrs. Human, people... Toista kertaa edustaja, äh, edustaja Huutman, entäs vammaiset sitten? Are we really telling people with this... toki todellakin vammaisille, että kaikki tulee menemään hyvin, me teemme tiedonannon. Already, Pierre. Niin kuin jo sanoin, niin PNR on jo huomioitu kahdessa tutkimuksessa tähän on paneuduttu ja me olemme järjestäneet myöskin aiseen liittyvän liittyviä kokouksia ja 23.11. kaikkien jäsenvaltioiden asianosaiset tulevat tähän keskusteluun osallistumaan. Ja myöskin tiedonannossa ensi vuonna tämä asia tulee olemaan mukana ja sitten katsomme, onko tältä osin lainsäädännössä puutteita, eli tarvitaanko uusia määräyksiä. Next year, Mrs. Hootman. Ensi vuonna, Rova Hootman. Olen pahoillani, että tässä nyt äh, kyselen vähän tarkemmin, mutta ensi vuonna mitä se tarkoittaa? Tammikuu vai joulukuu ensi vuonna? Tämä on nyt hyvin kiireellinen ongelma ja Tätä jäsenet täällä yrittävät teille sanoa. Jos te sanotte, että ensi vuonna 31. joulukyytä, niin se kyllä harmittaa minua. Jos te sanotte, että ensi vuonna tammikuun ensimmäinen päivä, niin silloin pidän teitä aivan mahtavana. Te voitteko sanoa hiukan tarkemmin? Uh, next year. No herra puheenjohtaja, en tiedä kuka on ensi vuonna komissaarimme. Komissio muotoutuu uudestaan ja tässä vaiheessa on aika hankalaa lähteä sanomaan, että mikä on tällaisen tiedonannon aikataulutus. No kesäkuuhun mennessä tai kesän mennessä teksti tulee olemaan esillä, mutta enpä tiedä. Mr. Kosa, I... Hyvä on, herra Kosa. Minä yritin parhaani. No, hyvä on. Kiitoksia tästä. Sitten seuraava kohta esityslistalla on keskustelu komission kanssa kaupunkilinget liikennettä koskevasta toimintasuunnitelmasta. Koordinaattorit esittivät toiveen, että käytäisiin keskustelua komission kanssa niiden suosituksen jälkeen, jotka hyväksyimme eh, mietinnössä viime parlamentin aikana. Ja onko Tämä, tämä nyt saattaa olla herra Hutmanin huono päivä, mutta rouva Hutman on myös tästä vastuussa, joten teillä on puheenvuoro liittyen kaupunkiliikennettä koskevaan toimintasuunnitelmaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että olemme kovasti arvostaneet sitä tukea, jota olemme saaneet Euroopan parlamentista tämän asiakirjan suhteen. Me olemme sitä mieltä, että eh, Rova Hutman, hyvät naiset ja herrat, jos te haluatte lähteä salista, niin lähtekää hiljaa, ei niin kuin yleisön jalkapalloottelussa. Ja jos te haluatte pitää kokousta, niin voitte kokoustaa tuossa ulkopuolella niin, että me kaikki voimme kuulla, mitä komission edustajalla on sanottavanaan. Kiitoksia ja edustaja Hutman. Yes, thank you. Kiitoksia. Useilla tärkeillä osa-alueilla komissio ja Euroopan unioni ei pystynyt saavuttamaan tavoitteitaan. Ajattelimme esimerkiksi kaupunkien assosiointia ja loimme kaupunkiliikettä koskevan strategian. Siihen liittyy ilmastonmuutos, ympäristökysymykset, terveyskysymykset, aluekehitys ja teknologinen kehitys eurooppalaisen liikennepolitiikan tavoitteita ei myöskään voida saavuttaa ilman, että tarkastellaan kaupunkiliikennettä, koska kaupunkiliikenne on tärkeä osa eurooppalaista liikennejärjestelmää. Kaupunkialueet ovat suurimpien liikennevirtojen lähteenä ja kohteena erityisesti on kyse transeurooppalaisesta liikenneverkosta. Kuten te tiedätte, kaupungistumista pidetään yhtenä päähaasteena komission liikenteen tulevaisuustiedonannossa, jonka komissio hyväksyi viime kesäkuuna. Tämän takia liikenteen valkoisen kirjan väliaikaisarviointi 2006 aloitti keskustelun Euroopan unionin lisäarvosta kaupunkiliikenteen alalla kun me valmistelimme vihreää kirjaa, olimme keskustelleet eh, laajasti eh, sidosryhmien kanssa ja keskustelu, joka siitä syntyi uudesta kaupunkiliikennekulttuurista, on auttanut meitä määrittelemään eu toiminta-alueet. Keskustelu on kiinnostanut suuresti ja yksittäisten kansalaisten ja sidosryhmien panos on osoittanut, että EUn odotetaan ottavan merkittävä rooli kaupunkiliikenteen saralla. 30. syyskuuta esiteltiin tämä toimintasuunnitelminen. Niin se esittelee useita pitkän tähtäimen ja keskipitkän tähtäimen toimia. Useat toimet, joita Euroopan parlamentti ehdotti oma-aloitemietinnössään huhtikuulta, kuvastuvat erittäin hyvin tämän toimintasuunnitelman lopputekstissä. Me olemme järjestäneet nämä toimet kuuden aihealueen ympärille, jotka vastaavat vihreän kirjan konsultaatioiden pääviesteihin. Nämä toimet täydentävät toisiaan ja ne täydentävät myös useita muita aloitteita EU:ssa eri muilla aloilla. Me suunnittelemme uudelleen arvioimme toimintasuunnitelman täytäntöönpanon vuonna 2012 ja silloin aiomme päättää, ryhdymmekö lisätoimiin tällä saralla. Nämä kuusi aihetta ovat seuraavat. Ensimmäinen aihe on integroitujen toimien edistäminen. Päätoimi on kestävän kaupunkiliikennesuunnitelmien edistäminen, se on kestävän kaupunkiliikenteen avain. Lisäksi meillä on toimia liittyen kestävään kaupunkiliikenteeseen aluepolitiikassa ja myöskin terveyteen kaupunkikingeissä. Toinen liittyy ennemminkin kansalaisiin, matkusten oikeudet julkisessa liikenteessä, liikuntarajoitteisten parempi liikkuvuus, tiedotus matkustajille, pääsy viheralueille, kestävän liikkuvuuden tiedotuskampanjat ja energiatehokkaan ajotavan opettaminen. Kolmas aihe liittyy julkisen liikenteen, kaupunkiliikenteen vihertämiseen, esimerkiksi nollapäästö autoihin, sisäisten kustannusten ulkoistamiseen ja, liitty, ja myöskin tutkimustiedon vaihdosta urbaaneista hinta järjestelyistä. Neljäs aihealue liittyy rahoitukseen. Haluamme parasta EUn rahoitusta, perantaa olemassa olevia lähteitä, tehdä siitä paremmin niistä paremmin koordinoituja ja haluamme myöskin analysoida tulevaisuuden rahoitustarpeita, ottaen huomioon tulevat rahoitusnäkymät. Sitten aihealueessa viisi haluamme vaihtaa kokemuksia ja tietoa, joten meillä on toimia, joilla luodaan tietokantoja ja tilastotietoja ja parannetaan parhaita käytännettä tällainen virtuaalinen kaupunkiliikenteen tarkkailukeskus. Tämä on ajatus, joka parlamentti ehdotti huhtikuussa ja haluamme myös parantaa epämuodollista tiedonvaihtoa. Ja viimeinen aihe, siinä haluamme optimoida kaupunkiliikkuvuutta liittyen rahtiliikenteeseen ja älykkäisiin liikennejärjestelmiin. Me emme ole odottaneet toimintasuunnitelman hyväksymistä, vaan olemme aloittaneet jo joidenkin toimien täytäntöönpanoa. Viimeisten parin kuukauden aikana olemme useita toimia. Olemme esimerkiksi tukimenettelyn aloittaneet Eh, joka päättyi maaliskuun lopussa ja pian aloimme, eh, aiomme käynnistää kuusi valittua hanketta. Olemme myöskin käynnistäneet kaksi tutkimusta. Ensimmäinen koskee viheralueita ja se arvioi eh, tämänhetkisiä tulevia viheralueita, joihin on rajoitettu pääsy ja vaihtaa parhaita käytänteitä ja halutaan myöskin löytää paras tasapaino ympäristö- ja liikennetavoitteiden välillä. Toinen tutkimus katsoo e, lipun myynti- ja maksujärjestelmien yhteen toimivuutta. Ja lisäksi olemme avanneet myös internetsivuston, jolla halutaan helpottaa e, julkisten viranomaisten puhtaampien liikennevälineiden ostoa. Esimerkiksi puhutaan pienbussien ostoa julkisesta liikennettä varten. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Hutman. Ja nyt minulla on alueiden komiteassa Albert Bohr paikalla. Alueiden komitea pyysi päästä mukaan tähän keskusteluun ja mielelläni sen myönsin, joten Albert puhuu ennen koordinaattoreitamme vastauksena komissiolle viisi minuuttia. Sinulla on puheenvuoro, Albert. Apologies for being a few... Kiitos, pyydän anteeksi, että tulin pari minuuttia myöhässä tähän kokoukseen. Alkuun toteaisin, että me toivomme, että teidän kiinnostuksenne tähän toimintasuunnitelmaan liittyen, että AKn edustajien mielenkiinto saadaan tähän mukaan tulevien kuukausien aikana. Olen tehnyt tiivistä yhteistyötä Me esittelijöiden kanssa näistä valiokunta-alioteisista mietinnöistä. Tarkoituksena on siis valmistella meidän kannanottamme parlamentin mietintöön. Lisäksi olemme myöskin laatineet Akon oman tekstin näihin teksteihin liittyen. AKS-prosessi on lähtenyt käyntiin. Minä toimin esittelijänä ja, ja olen välittänyt kotervaliokun, tai välitän 20. päivä kotervaliokunnalle keskusteluasiakirjan ja koterille jätän sitten helmikuun puolessa välistä oman ehdotukseni ja sitten huhtikuussa tämä teksti menee täysistuntokäsittelyyn. käsittelyyn Varmaankin tämä tapahtuu nopeammin kuin mitä teillä prosessi etenee, ja, mutta toivon, että voimme tehdä tiivistä yhteistyötä transvaliokunnan valiokunnan edustajien kanssa. Ja ehkäpä omassa tekstissäni kuvastuvat tiet, seikat, joita te pidätte hyvinä. Ehkäpä niihin voitte sitten omassa tekstissäni tarttua. Ja minä toivon, että tämä toimii vastavuoroisesti. Minä pyrin sitten tukemaan teitä kaikin mahdollisin keinon alue- ja paikallistason näkemyksiä välittämällä parlamentille ja erityisesti tälle valiokunnalle, kun se lähtee muotoilemaan omaa kantaansa. Niin kuin täällä on jo todettu, niin tuskinpa suuria eroja on olemassa meidän ja komission näkemysten välillä tämän toimintasuunnitelman saralta. Meitä on kuultu komission puolella, parlamentti on kuultu, AKta on kuultu ja me olemme esittäneet lukuisia pyyntöjä, ne ovat suurimmalta osalta tulleet myöskin esille toimintasuunnitelmassa. Toissijaisuus on ollut aina keskeisellä, kysymy- keskeisellä sijalla ja mielestäni toimintasuunnitelmassa tämä näkyy aika hyvin. Tiedämme, että on ollut aika hankalaa saada alue- ja paikallistasolla nämä asiat vietyä läpi. Minä uskon, että me olemme tästä kaikki keskustelleet ja me toivomme, että toimintasuunnitelmassakin tätä asiaa käsitellään. Muutama ala, jotka ovat vähän puutteellisia tässä toimintasuunnitelmassa ja DG Trenissä keskustelin tätä asiaa kollegoitteni kanssa. Viittasin, että näihin voitaisiin keskittyä tämä Mobile Shift-asia. Ehkäpä meidän pitäisi antaa enemmän virik liikkeitä sille, millä tavalla liikennettä voitaisiin jatkossa kehittää. Eli meidän pitäisi löytää ehkäpä toisenlaisia välineitä, joilla sitten tätä kaupunkiliikenneasiaa voitaisiin vahvistaa, eli että siitä tulisi yksi kaupunkipolitiikkaan liittyvä alue. Komissiohan sanoi, että se tulee jatkamaan tutulta pohjalta, mutta ehkäpä olisi järkevää tutkiskella myöskin sitä, että tarvitaanko uusia välineitä, erityisesti rahoitusvälineitä. Kaupunkiliikenteeseen liittyy ongelmia erityisesti, mitä se käytännössä tarkoittaa, ja minä uskon, että toimintaohjelmalla voidaan jollakin tavalla tasolla puuttua tähän asiaan. Eli näin voidaan jollakin tavalla vähentää kaupunkiliikenteeseen liittyviä ongelmia, joita kohtaamme melko lailla kaikissa jäsenvaltioissa. Kiitoksia. Sir Albert, ja toivottavasti äh, lähetätte äh, ystävällisen viestin meiltä äh, alueiden komitealle. Edustaja Grosch. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota lausunnosta tähän ehdotukseen, mutta myöskin alueiden komitean edustajia, koska täällä keskustelussa jo otettiin esiin muutamia asioita, jotka olivat viimeisessä lausunnossa ja subsidiariteettiperiaate on meidän mielestämme tärkeä. Tämä on minun henkilökohtainen kommenttini. Valitettavasti kuitenkin subsidiariteettia käytetään usein tekosyynä sille, että Euroopassa ei tehdä mitään. Se ei ole ehkä paras tapa käyttää subsidiariteettiperiaatetta. Toinen kommenttini on se, että olen huomannut vuosien varrella, että silloin kun EU ei anna määrärahoja eikä puutu lainsäädännön keinoin asioihin, niin kaikki on vain sanahelinää. Sitä minä en tämän asiakirjan suhteen toivo tapahtuvan, jos me emme selkeitä tavoitteita määrittele. Muotoa, josta voimme vielä keskustella, emmekä sano, että millaisiin määrärahoin sitä tuhemme, niin voimme keskustella täällä vuosi, tunti kausia ja viikokausia tehdä kauniita tutkimuksia, niin, mutta asia ei tule menemään eteenpäin. Joten me tarvitsemme myös konkreettista tukea. Joten ehkä alueiden komitean lisäksi myös meidän aluekehitysvaliokuntamme voisi olla mielenkiintoinen kumppani, koska sehän käsittelee niitä direktiivejä, joilla ö, ö, hallinnoidaan rakennerahastoja ja siinä yhteydessähän kaupunkiliikenteellä on merkittävä rooli. Ja toivoisin, että tulevaisuudessa rakennerahastojen puitteissa, ihan sama mikä nimi niillä tulevaisuudessa annessaan, niin raha, määrärahoja voidaan käyttää liikenteen parantamiseen. Ovatko nämä sitten määrärahoja, jotka tulevat korvamerkittyinä kassaan sen jälkeen, kun euro vinjetin olemme ottaneet menestyksekkäästi käyttöön, sitä en tiedä, mutta olisi kuitenkin hyvä, että tämä koko aihe kaupunkiliikenne eh, yhdistettäisiin tällaiseen laajempaan keskusteluun. Toinen kommenttini on se, että oli sitten subsidiariteettia tai ei, niin meidän on varmistettava johdonmukaisuus. Ja siksi äh, on hyvä, että puhutte tällaisesta modal shiftistä, yhteen sopivuudesta, että pysymme yhdellä, yhdellä linjalla. Se, mistä sovimme Euroopan tasolla, sitä ei voida myöskään kaupunkitasolla toisin käsitellä kaupunkiliikenteessä. Kyllä siis subsidiariteettia, mutta se ei saa olla tekosyy sille, ettei EU-ssa mitään tehdä. Ja sitten täytyy etsiä ihan konkreettisia ohjelmia ja konkreettisia rahoitusmenetelmiä, ehkä uusiakin. Ja lisäksi täytyy olla johdonmukainen muiden politiikan alojen kanssa, mitä tulee tähän kehitykseen esitykseen, niin se mitä täällä on eh, esitetty toimintasuunnitelmana minun mielestäni on tietyillä aloilla varsin eh, kattavaa, toisissa kohdin vähän vähemmän. Minun mielestäni loppujen lopuksi on tärkeintä se, mitä me kuinka nopeasti missäkin panemme täytäntöön. Ja eli että tämä ei pysy ihan teoreettisena kysymyksenä, vaan meidän täytyy asettaa määräraikoja sen suhteen, mitä tavoitteita haluamme saavuttaa milloin. Esimerkiksi sen takia pidän yhteistyötä alueiden komiteana erittäin tärkeänä ja myöskin muissa aiheissa, joissa teemme yhteistyötä, joissa kaupungit ja alueet ovat äh, suoria kumppaneitamme, niin äh, olisi mielestäni hyvä syventää yhteistyötä. Emme saa täällä parlamentissa unohtaa alueiden komitea, koska äm, sillä on ehkä tällaisia määrärahoja, joita liikennealalla muuten ei yleensä ole käytössä. Kiitoksia. Thank you, uh, Matthias. Uh, Kiitoksia. Uh, Ralka Trai. Kiitokset herra puheenjohtaja. Kiitokset komissiolle ja alueiden komitean edustajalle. En nyt lähde toistamaan sitä syytä, että miksi kaupunkiliikettä koskevat toimintasuunnitelma on olemassa. Tästä on keskusteltu viimeisen kahden vuoden aikana riittämiin. Toimintasuunnitelma on siis pöydällä ja siinä kuvastavat lähes kaikki ne kommentit, jotka me olemme esittäneet. Kollega Savari hän esitti. Myöhemmin hän tätä työtä on tarkoitus jatkaa. Mitä tulee suunnitelman merkitykseen, niin kaikki riippuu siitä, että millä tavalla tähän siis paneudutaan, eli miten kunnianhimoisesti toimitaan. Suunnitelma pitää sisällään tietenkin ehdotuksia ja viitataan myöskin lähtöaikatauluun, mutta täällä ei ole kovinkaan tarkkaa tietoa tarjolla ja kollega Gosh viittasi jo siihen, että meillä pitäisi olla selkeitä tavoitteita ja myöskin määräaikoja, eli ei vaan sanottaisi, milloin järjestelmä tai prosessi alkaa, vaan että mihin mennessä asiat pitäisi saada kuntoon. Näin voimme katsoa, että miten me käytännön tasolla pääsemme eteenpäin. Kaiken A ja O on se, että meidän tulisi saada aikaiseksi hyvien käytänteiden vaihtamiseen liittyvä prosessi. Me tiedämme, että meillä on olemassa erilaisia projekteja käytössä – jolla pyritään sitten liikkuvuutta parantamaan, kestävyyttä edistäminen ja edistämään, ja jotta tähän voidaan päästä, niin niin kuin toimintasuunnitelmassakin sanotaan, niin me tarvitsemme tähän työhön kunnollista infoa. Niin kuin edellisessä keskustelussa sanottiin, me tarvitsemme vedenpitäviä lukuja, tilastotietoja, joita keräämme, jotta voimme todellakin vertailla – tilanteita ja näin voidaan tehdä myöskin parempia vaikutusanalyysejä. Ja sitten tähän mielenkiintoiseen ehdotukseen, eli että tällainen kaupunkin liikennettä koskeva observatorio perustettaisiin. Komissiohan sanoi, että me, meillä olisi käytössä eräänlainen virtuaalinen verkosto. No se voisi olla toki yksi alkuaskeli, se nyt ei edellytä mitään suurta byrokratiaa, se voi siis olla hyvä lähtölaukaus, mutta tämä pitää kyllä tulkita siten, että kaupungit todellakin käyttävät tätä verkostoa hyväksi helpolla tavalla, eli helposti olisi tietoa löydettävissä. Eli me tarvitsemme myöskin kaupunkeihin suunnattua tiedotuskampanjaa, eli että kerrotaisiin, että tällainen väline on olemassa ja Eurooppa voi auttaa kaupunkeja kehittämään hyviä ajatuksia ja että kokemuksista voidaan oppia ja niin poispäin. Joten mielenkiinnolla jää nyt odottamaan, mitä komissio aikoo käytännössä tehdä, eli miten tämä virtuaalinen verkosto oikein käynnistyy. Muistaakseni 2009 tämä lähtee, olisi pitänyt lähteä käytiin. Ja sitten mitä tulee rahoituspuoleen ja uusien teknologioiden käyttöönoton edistäminen, tämä on toinen keskeinen osa-alue. Minä uskon, että Euroopan, eurooppalaisella toiminnalla saadaan lisäarvoa aikaiseksi. Ja mitä tulee sitten rahoituspuoleen, niin kuin sanottu, mahdollisuuksia on olemassa vaikka kuinka paljon, mutta meidän täytyy virtaviivaistaa ja tehdä kaupungeille avoimemmaksi tämä järjestelmä. Eli he todella näkisivät, minkälaisia rahoitusmahdollisuuksia Euroopan unioni tarjoaa. Ja liikenteen merkitystä tulisi myöskin korostaa, kun seuraavia rahoitusnäkymiä lähdetään laatimaan, niin meidän täytyy todellakin aktiivisesti pyrkiä toimimaan niin, että kaupunki, kaupunkiliikenteen merkitys myöskin korostuisi monivuotisissa rahoituskehyksissä. Ja sitten uusien teknologioiden standardisointi, me tarvitsemme johdonmukaisen ratkaisumallin esimerkiksi TREN pääosaston kanssa ja muidenkin toimijoiden kanssa. Niin tässä ovat niin ne keskeisimmät prioriteetit, mutta kyllä tästä paketista löytyy paljon muutakin. Ja yksi kysymys nyt komission suuntaan. Ja se liittyy siihen, millä tavalla toimintasuunnitelman toteutusta seurataan. Te viittasitte vuoteen 2012, eli silloin toteutettaisiin jonkinlainen evaluointi ja sitten päätetään, että tarvitaanko uusi toimintaohjelma. Ja nyt kysyisinkin tähän liittyen, että nykyisessä toimintasuunnitelmassa sanotaan aika konkreettisella tavalla, että mitä tehdään vuosina 2009, 10 ja 11, mutta nyt kysyisinkin teiltä, miten te kerrotte parlamentille siitä, miten asiat etenevät näiden ehdotusten tiimoilta? niin täällä sanotaan, että projekti alkaa vuonna 2009 tai 2010 ja niin poispäin, mutta milloin tämä käytännössä toteutuu? Ehkäpä me voisimme sopia heti alkuun, että ainakin kerran vuodessa komissio kertoo meille siitä, miten toimenpiteet ovat purreet, jotta me liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolella tiedämme, mikä on tämänhetkinen tilanne. Kiitoksia. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich auch ganz herzlich Paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää, äh, kuten kaikki muutkin ryhmät, komissiota tästä kertomuksesta. Haluaisin myöskin kiittää alueiden komiteaa äh, heidän puheenvuorostaan. Voin yhtyä täysin edeltävään puhujaan. On erittäin tärkeää, että meillä on konkreettisia ehdotuksia tässä toimintasuunnitelmassa, jotka välitetään äh, oikealla tavalla, ei vain meille, vaan kaikille osallistujille, jotta kaupunkiliikennettä voidaan kehittää eteenpäin tällä toimintasuunnitelmalla. Sehän on sen tarkoitus. Ja tässä yhteydessä haluaisin kaksi asiaa ottaa esiin. Ensinnäkin tämä kestävä liikenne. Kestävähän yleensä yhdistetään ympäristöystävällisyyteen, ekologisuuteen, ja se onkin erittäin tärkeä väline. Mielestäni koko liikennepolitiikkaa on tarkasteltava ympäristön ja terveyden näkökulmasta. Mutta kestävyyteen liittyy minun mielestäni myöskin se, että otetaan huomioon se, miten yhteiskunta muuttuu ja millaista liikkuvuustarvetta on erilaisilla kansalaisilla. Liikkuvuus ei ole tärkeää vain sisämarkkinoille, vaan myöskin ihmisille kaupungissa, jotta he pystyvät käyttämään liikennettä oikealla tavalla ja yhteiskunta muuttuu nyt niin, että on yhä enemmän ikäihmisiä ja yhä enemmän liikenne, liikuntarajoitteisia ja siksi on hyvä, että tämä otetaan huomioon komission tiedonannossa ja tehdään konkreettisia ehdotuksia sen suhteen, miten kaupunkiliikennettä voidaan parantaa esimerkiksi liikuntarajoitteisille. Ja ihan eh, helpot asiat, pienet asiatkin tässä ovat tärkeitä. Esimerkiksi miten aikatauluja voitaisiin muuttaa niin, että ne olisivat helpommin luettavissa että ne eivät heijasta, että tekstikoko on riittävän suurta ja niin poispäin. Tämä on pieni esimerkki hyvistä käytänteistä, mutta sen pitäisi olla mukana täällä Toinen asia, joka minulle on tärkeä, ja sitä ei tässä suullisessa esityksessä otettu esille, vaikka se toimintasuunnitelmassa onkin, nimittäin ITS. Senhän tarkoituksena ei ole vain parantaa liikennevirtoja, vaan myöskin liikenneturvallisuutta. Ja tämähän on suuri ongelma, että liikennekuolemien ja Ähm, vammautumisten määrää haluamme vähentää myöskin kaupunkiliikenteessä. Ja tämä on myös tärkeä tehtävä tässä toimintasuunnitelmassa, että äh, nämä tilastot paranisivat. Ja tässä yhteydessä minua kiinnostaisi myös, äh, äh, mikä rooli on sellaisilla malleilla kuten Open Space, jota ei tietenkään voida käyttää kaikissa kaupungeissa, mutta jota on jo kokeiltu esimerkiksi miten, kun malleissa on kokeiltu sitä, että ihmisten on otettava vastuuta toisistaan liikenteessä itsenäisesti, niin tämä saattaa toimia varsin hyvin eikä niinkään haittaa liikennevirtoja. Oletteko tällaisia kysymyksiä huomioineet? Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Lichtenberger. Ähm. Niin, sydämelliset kiitokset. Mitä tähän Open Space-ehdotukseen tulee, niin ehkäpä sitä voitaisiin Brysselissä kokeilla. Kyllähän jostain pitäisi apua löytyä. Niin, keskeisin kysymys tähän kaupunkiliikenneongelmaan liittyen on tämä toissijaisuuskysymys. Niin sanotut hyvät ja aktiiviset kaupungit sanovat, että antakaa meidän olla rauhassa, kyllä me tämän hoidamme. Toiset taas sanovat useimmiten, että he ovat pitkälle kehittyneitä ja oikeastaan kaikki toimii kitkattomasti. Silloin toissijaisuusperiaatteesta tuleekin este, joten miten voidaan käsitellä tätä aihetta siten, etten lähde rajoittamaan hyvin innovatiivisesti toimivia tahoja, jotka kehittävät uusia malleja, mutta ne, jotka eivät ole aikanaan paneutuneet tämän tyyppisiin kysymyksiin, niin muuttavat ajattelumallejaan. Tämä on keskeisen kysymys. Minä uskon, että tämä komission tarjous on hyvä, mutta jos meillä ei ole selkeitä tavoitteita tai aikatauluja, niin silloin ei tapahdu oikeastaan yhtään mitään. Ja sitäpä minä pelkäänkin, että ne, jotka ovat jääneet jo jälkijunaan, niin eivät ikinä pääse sitten tähän prosessiin mukaan. Eli jos haluamme ratkaista kaupunkiliikenteeseen liittyviä ongelmia, niin tämän prosessin pitäisi vaikuttaa positiivisesti kaikkiin kansalaisiin, eikä ainoastaan niihin kaupunkeihin ja niiden asukkaisiin, joissa järjestelmät toimivat muutenkin jo hyvin. Eli mielestäni keskeisin ongelma on se, että vaikka nyt toissijaisuusperiaatteeseen vedotaan, niin silti toissijaisuusperiaatteen avulla myöskin ne, jotka eivät toimi hyvin tai käyttävät vääriä järjestelmiä, niin ryhtyvät toimimaan eri tavalla tai edes ryhtyvät toimimaan ylipäätään. Joten ehkäpä komissio voisi kertoa meille enemmän siitä, että miten tällä saralla voitaisiin toimia. Siitähän loppujen lopuksi tulee olemaan kyse, sillä pelkästään netin infoa syöttämällä, niin se ei riitä, sillä yleensä ihmiset sitten toteavat, että kyllähän nämä muualla toimivat, mutta täällä meillä takahikiällä niin ei tästä ole mitään iloa, koska se ei ikinä tule toimimaan. Näin kaikki kaupungit tulevat toteamaan, kun kansalaiset vaativat toimintaa. Joten miten saadaan kaupunkeja motivoitua käsittelemään tämän tyyppisiä ongelmia, jotta pääsisimme ainakin yhden askeleen eteenpäin. Tämä olisi keskeisin viesti, eli ilman tavoitteen asettelua, vaikka toimittaisiin kuinka avoimesti eri menetelmien suhteen, niin ilman avoimuutta tai tavoitteen asettelua, niin ei päästä mihinkään. Ja hyvin epäselvät tavoitteen asettelut eivät riitä. Se, se tarkoittaa vain sitä, että vuonna 2012 ei tiedetä, että onko mitään tapahtunut. Suurimmat ongelmat liittyvät kaupunkeihin ja kyllä meidän täytyy sitten olla kunnianhimoisempia juuri kaupunkiliikenteeseen liittyen. Kiitoksia. Ja sitten kollega Foster. Well, it's a very interesting document. Paljon kiitoksia. Tämä on erittäin mielenkiintoinen asiakirja. Se yrittää tehdä kaiken, mikä on varsin epärealistista. Ihan rehellisesti sanoin, minä luin sen ja katsoin sisältöä. Ne ovat niitä keskusteluja, joita Kävimme täällä valiokunnassa kymmenen vuotta sitten, kaupunkiliikenne ja niin poispäin. Minä olen sitä mieltä, että tämä on subsidiariteettiperiaatteen alainen kysymys. Minä mitenkään vastusta yhteistyötä ja tietenkin meillä on alueellisia komiteoita ja ne kokoontuvat ja katsovat, mitä on parhaat käytänteet ja mitä tehdään yhdessä kaupungissa, mitä toisessa kaupungissa, mutta minä en oikein tiedä, mitä hyötyä mm, tästä on, koska monet näistä argumenteista ovat vanhoja. No, ihan kuinka vain. Minä luin tämän, enkä halua nyt olla mitenkään ilkeä, mutta minä olen kyllä aika yllättynyt. Yhteistyötä tietenkin tarvitaan. Sitten tätä luetaan ja toisaalta komissio sanoo, että me emme halua puuttua tähän asiaan, se on subsidiariteettiperiaatteen alainen, mutta sitten taas toisessa kohdassa halutaan puuttua kaikkeen tai toivotaan sitä, tarjotaan kumppanuutta, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa, mihin se johtaa? Sivulla neljä esimerkiksi. Integroitu lähestymistapa, sitä ei tarvita ainoastaan liikenneinfrastruktuurien e, kehittämiseen ja niin poispäin. Kyllä me tiedämme tämän, tästä me puhumme, tästä paikallisviranomaiset puhuvat, joten mistä me sitä oikein puhumme? Koska paikalliset viranomaiset ja kansalliset hallitukset näitä asioita jo käsittelevät. Sivulla viisi, toiminta kolme. Istumme täällä liikennevaliokunnassa. Komissio tukee, enkä minä sano tätä mitenkään kevyesti. Komissio tukee kumppanuuksien kehittämistä mm, terveyttä ympäristöä varten ja arvioi toimintaansa e, erityisesti strategioita liittyen ruokavalioon, äh, ylipainoon ja niin poispäin. Mitä, mistä tässä nyt on oikein kyse? Minä luen asiakirjaa, jossa käsitellään liikenne että kaupunkiliikennettä. Ja ihmisillä on varmasti muita huolenaiheita, kun he ovat, elävät kaupungissa. Minä en oikein ymmärrä, miten tämä liittyy tähän asiaan. Vielä eräs asia, jonka haluaisin ottaa esille. Minä otan nämä asiat esiin vain siksi, koska olen huolestunut niistä. On hyvä, että käymme keskustelua siitä, mitä teemme. Liittyen kustannuksiin, sivulla seitsemän, en minä tiennyt, että meillä on sääntelykomitea ajokortti teistä, jotka kertovat, miten meidän pitää ajaa, jotta ei käytetä liikaa bensaa ja niin poispäin. Minä en oikein tiedä, mitä tällä asiakirjalla oikein halutaan. Voidaan kyllä käydä keskustelua subsidiariteetista ja käydä oikein hyvää keskustelua yhteistyöstä, mutta tässä ei mitenkään selvitetä sitä, mitkä tavoitteet oikeastaan ovat. Tiedämme, mitä me haluamme. Me tiedämme, mitä me haluamme tapahtuvan, mutta minä en oikein ymmärrä, mitä tällä asiakirjalla halutaan. On, meillä on toimintasuunnitelma ja se haluaa tarjota kaikkea kaikille. Joten kun tullaan liikennevaliokuntaan, niin mikä näistä asioista todella liittyy meidän rooliimme liikenteessä, jota me emme jo hoida, joka on jo jossain toisessa direktiivissä, kuten ITS tai rahtiliikenne. Meillä on direktiiviä, meillä on ehdotuksia, joilla yritetään käsitellä näitä aiheita. Joten minä nyt olen tässä vähän jäänyt pimentoon. Enkä ole ottanut näitä asioita esille, koska pitäisi niitä vitsinä. Mutta olen vain vähän ö, utelia sen suhteen, että mitä minä tässä oikein luen ja mistä tässä on oikein kyse. Kiitoksia puheenjohtaja. Rapunta ja Vandalen. Kiitos. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Herra puheenjohtaja, toissijaisuusperiaate sinänsä on tärkeä asia ja olen kollega Fosterin kanssa samaa mieltä siitä. Jo 80-luvulla istuin siellä, missä nyt lukee näitä, on näitä kylttejä avustajat ja silloin jo keskusteltiin ensimmäistä kertaa näistä asioista, eli toissijaisuusperiaatteesta. Eli ei tämä mikään uusi asia ole. Ja kun toissijaisuusperiaatteesta keskustellaan, niin tärkeää on, että me tarkkaan pohdimme sitä, miten tätä asiaa käsitellään. Tämä on tärkeä asia. Ja tärkeää on, että me vaihdamme tietoa parhaista käytänteistä ja että tähänkin syntyy kunnon vaihtofoorumi, esimerkiksi netin käyttä ja kollega Lichtenberger sanoi, että ei tämä johda mihinkään. Se ei kyllä pidä paikkansa. Jäsenvaltiotasolta tasolta löytyy kyllä päteviä henkilöitä, ja jos he löytävät jonkinlaisen toimivan foorumin, jonka kautta sitten näitä parhaita käytänteitä eri kaupungeista voidaan löytää, niin minä uskon, että eri kaupunkien, kaupunginhallitusten jäsenet ja pormestarit voivat lähteä sitten kehittämään omia ratkaisumalleja. Ja mitä tulee kaupunkien rakenteisiin, onneksi Euroopasta ei löydy tällaisia ongelmallisia kaupunkeja kuin San Franciscosta, että siellä olisi kukkulaa ja laaksoa vaikka kuinka paljon. Kyllä täällä Euroopassa kaupungit ovat lähinnä tasaisia pannukakkoja, joten minä uskon, että erityisesti minä alankomaalaisena vetoan kaikkiin, että käyttäkää kaupungissa polkupyöriä. Ja me olemme aina vaan havainneet, että kyllä fillarilla kaupungissa liikkuu nopeimmin. Ja minä uskon, että me voisimme myöskin rohkaista kaikkia käyttämään polkupyöriä enemmän, joten meidän ei tulisi myöskään tuota, liioitella. Kyllä meidän täytyy panostaa juuri siihen, että parhaista käytänteistä tietoa välitetään eteenpäin ja sitten tykönään kaikki päättävät, että miten niitä käytänteitä sovelletaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Rova Hytman, haluatteko vastata? Sado, jestli ještě mohu. Eh. Siis Hytman, if you hang on a minute for Mrs. Janalova. Eh, Rova Hutman, voitteko odottaa vielä Rova Janolova? Ja se eh, chci ještě podělit o svoji zkušenost. Kiitos. Itse olen kotoisin kaupungista, joka on jo pitkään kuulunut osana mukaan Euroopan liikkuvuuskampanjaan. haluaisinkin kysyä, mitä on tehtävissä sellaisissa kaupungeissa, jotka ovat aika eristäytyneitä – varsinkin kun niitä vertaa edistyneimpiin kaupunkeihin. Tämä toimintasuunnitelma on sinänsä on tietysti kovin kunnianhimoinen, mutta se ottaa mielestäni pelkästään tiettyjä saarikkeita, tiettyjä kaupunkeja huomioon. Ja sen lisäksi mielestäni esimerkiksi autojen lisääntynyt käyttö on vaikuttamassa tilanteeseen, varsinkin kun ajattelen nyt lähinnä uusia jäsenmaita. Subsidiaattiperiaatetta on täällä paljon perätty. Kuitenkaan ilman rahaa on mahdotonta toteuttaa mitään tavoitteita ja siksi tarvitsemme riittävät varat ja resurssit, jotta voimme toteuttaa infrastruktuurin hankkeita. Tämä on äärimmäisen tärkeää, koska infrastruktuurit vaihtelevat maasta toiseen todella paljon. Itse tuen lämpivästi sitä, että rahoitusta vahvistetaan, jotta esimerkiksi turvallisuutta pystytään infrastruktuuriuudistusten kautta lisäämään ja myöskin muita yksityisautoilun vaihtoehtoja pitäisi kannustaa. Now it really is your turn. Äh, Rova Hutman, nyt on todellakin teidän vuoronne. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja ja kiitoksia tästä keskustelusta. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että komissio on valmis tulemaan tänne niin usein kuin tarpeen, yksi tai kaksi kertaa vuodessa, kertomaan siitä edistyksestä, jota olemme saavuttaneet tämän toimintasuunnitelman saralla. Toin, Seksi olen erittäin iloinen siitä, että herra Karui mainitsi yhteistyön muiden pääosastojen kanssa, koska kyllä tämä on asia, joka sekä valmistelussa että täytäntöönpannossa on sellainen, että me teemme erittäin läheistä yhteistyöstä eri komission palveluyksikön kanssa. Se on ollut suuri ilo. Olemme tehneet paljon yhteistyötä aluekehityspääosaston kanssa, koska heillä on paljon kokemusta rakennerahastojen käytöstä ja myöskin kaupunkisuunnittelusta. Me teemme myös yhteistyötä ympäristöstä, terveydestä, energiasta, älykkäistä liikenne järjestelmistä vastaavien kollegojen kanssa DG Trennissä ja myöskin tutkimus- ja kehityspääosastolla, koska käytämme määrärahoja seitsemästä puiteohjelmasta. subsidiariteetti on mainittu täällä useasti. Minä haluaisin selvittää, että subsidiariteetti ei tarkoita sitä, että komissio tai Euroopan unioni ei tekisi mitään. Me uskomme, että oikea väline äh, tässä yhteydessä, koska päävastuulliset ovat paikan viranomaiset, jotka tuntevat kansalaisensa, niin pääväline on tässä taloudellinen kannustin. Joten se, mitä komissio haluaa tehdä, on rohkaista kaupunkeja toimimaan ilmastonmuutos, ympäristö, terveys, ruuhkaa, to, ruuhkien suhteen ja toiseksi auttaa niitä, jotka todella haluavat saada aikaan todellista parhaiden käytäntöjen vaihtoa, tilastotietojen keruuta, tietokantoja ja niin poispäin. Kaikkia näitä välineitä, jotka mainitsimme toimintasuunnitelmassa. Olen yllättynyt kuullessani, että meidän toimemme eivät olisi mukaan kovin konkreettisia. Ne eivät ehkä ole kovin yksityiskohtaisia, mutta kuten puheenjohtaja tietää, 22 000 merkkiä vähän yli saamme käyttää tällaiseen kertomukseen, joten emme voi kovin yksityiskohtaisia olla näin lyhyessä muodossa, mutta mielelläni annan yksityiskohtaista tietoa niille, jotka sitä haluavat. Jotkut sanoivat täällä, että nämä ovat vanhoja argumentteja, että mitään uutta ei nyt kuulla. No, tämä ei tietenkään ole ensimmäinen kerta, että komissio toimii tällä saralla. Me olemme toimineet ja pitäneet kaupunkiliikennettä osana politiikkaamme vuodesta 1995, joten tämä ei ole mitään uutta, mutta ensimmäistä kertaa johdonmukaisiin puitteisiin yhdistämme kaikki ne toimet, joita olemme eh, panneet täytäntöön ja tulemme panemaan täytäntöön tällä saralla. Ja mielestäni oli erittäin hyödyllistä saada aikaan tämä johdonmukainen eh, puitteisto, jotta eh, toiminta parantuisi tällä saralla. Olen erittäin pahoillani siitä, että tätä ei oikein ymmärretä, mutta olen yllättynyt, että tällaisia väärinymmärryksiä myös englanninkielisessä versiossa. Se on alkuperäinen versio. Kyllä tekstin pitäisi olla enemmän tai vähemmän ymmärrettävä englanniksi, mutta pyydän anteeksi muiden kielten puolesta, koska tiedän, että meillä on ollut käännösongelmia ja kaikkia käännösvirheitä ei ole korjattu vielä. Ja valitettavasti emme ole pystyneet kaikkia näitä kieliongelmia ratkaisemaan, mutta minä olen sitä mieltä, että englanninkielinen teksti on varsin ymmärrettävä. Se on alkuperäisversio. Sitten liittyen julkiseen liikenteeseen, pyöräilyyn ja jalankulkuun. Me olemme kiinnittäneet huomiota näihin vaihtoehtoisiin muotoihin ja haluaisin myös kertoa teille, että kolme näistä hankkeista, jotka mainitsin äh, alustuksessa, niin näistä kuudesta hankkeesta ovat äh, käsittelevät ainoastaan jalankulkua tai, ja pyöräilyä tai jalankulkua, pyöräilyä ja julkista liikennettä, joten tämä on osa prioriteettejamme. Niin. Ja sitten esitettiin kysymys liikuntarajoitteisista henkilöistä, ja tässä haluaisin kiinnittää huomion, tai edustaja Meissnerin huomion toimeen viisi, ja haluaisin rauhoittaa häntä ja sanoa, että matkustajatietoja tullaan antamaan myös sokeille, kuten, löytyy, kuten on sanottu toimessa kuusi. Kiitoksia oikein paljon. Thank you very much. Kiitoksia. Edustaja Hutman ja te olette kyllä leipänne ansainneet tänään puheenvuoroistanne täällä meidän edessämme tänään. Nyt hyvät naiset ja herrat, meidän esityslistamme on päättynyt. Nimittäin seuraava asia on koordinaattorin koskello 17.15, joten keskeytän kokouksen, kunnes koordinaattorit tapaavat kello 17.15. Kiitän myös Sir Albert Borea siitä, että hän alueiden komitean puolesta tuli tänne vieraaksemme. Ja hyvät koordinaattorit, tapaamme täällä kello 17.15.